Good morning, ladies and gentlemen. I open our... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Aloitamme tämän regivaliokunnan aamun kokouksen. Jatkamme esityslistan käsittelyä. Sen hyväksyimme eilen aamulla. Ja seuraava kohta esityslistalla on keskustelun eurooppalaista ohjausjaksosta – vuoden 2016 painopisteiden täytäntöön pano Ja esittelijä on Fernando Ruas. Hän on nyt valmis. Ja hän kertoo meille lausuntoluonnoksestaan. Menettelytapa syistä, Tämä lausuntoluonnos on teidän saatavillanne ainoastaan englanninkielisinä ja siksi olisi hyvä, että tarkistukset esitettäisiin myös englanniksi ja lähetettäisiin sihteeristölle ennen keskiviikkoa 20. heinäkuuta kello 17, jos tämä kaikille sopii. Äänestämme lausunnosta 8. syyskuuta, koska Ekon valiokunta – äänestää 11. lokakuuta ennen seuraavaa lokakuun kokoustamme. Tästä syystä meidän pitää äänestää syyskuussa ja aika paineita on siitä syystä. Meillä on siis englanninkielinen lausunto ja pyytäisin tarkistukset englannin kielelle, jotta voitaisiin ajoissa ehtiä valmistelemaan meidän valikuntamme lausunto. Tässä siis tekniset yksityiskohdat, mutta tämä on kuitenkin tärkeä, jos ajatellaan meidän työn tekoamme. Ja nyt annan sitten edustaja Ruosille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Presidente, eh, caros colegas, eu agradeço-lhe em lugar os esclarecimentos oportunos que fez. Kiitos. Haluaisin kiittää ensin tästä annetusta selityksestä siitä, miten lausunto työstetään. Haluaisin viitata siihen, että koko vuosi on, tai siis tässä on tiettyjä rajoituksia sen vuoksi olen itse tehnyt tarkistuksia täydentääkseni tekstiä. Kohesiopolitiikassa näyttää olevan tärkeää asettaa painopisteet ja sopeuttaa eurooppalaiseen talouspolitiikan ohjausjaksoon, erityisesti kun ajatellaan maakohtaisia suosituksia. Täytyy mahdollistaa voimakkaampi integraatio komission ja jäsenvaltioiden välillä. Se vahvistaa myös tunnetta omavastuusta. vastuusta ja oma vastuullisuudesta. Se on myös tärkeä jatkovakauttamisen kannalta EU:ssa. Meillä on, ollut, meillä on ollut Euroopassa pitkän aikaa liian alhainen investointitaso. Se on huono asia pitkäaikaisen taloudellisen kehityksen kannalta. Sen vuoksi pidän tarpeellisena, että paikan päällä voidaan toteuttaa vastaavat operationaaliset ohjelmat ja myöskin muut aloitteet, joita EU rahoittaa. Tässä haluaisin nostaa esille Junckerin suunnitelman eh, toteuttamisen ja että sitä toteutetaan tasapuolisesti. Täydentävyys ja täydentävyys ja lisäävyys täytyy ottaa tässä erityisesti huomioon. Myöskin eri eurooppalaisten välineiden keskinäinen synergia on hyvin tärkeää. Eilen iltapäivällähän sitä puhuttiinkin. Se on ainut tehokas lähestymistapa, jotta voidaan saada investointeja aikaan eurooppalaisten hyväksi ja vaikuttaa hankkeiden vaikuttavuuteen. Hallintoviranomaiset tarvitsevat tässä myös tarvittavat voimavarat. Monitasoinen hallinto on tärkeää ja voimavarojen kehittäminen. Täytyy ottaa huomioon sekä vertikaalinen että hortiko, horisontaalinen taso. Julkisten hankintojen sääntöjä täytyy parantaa ja kansalaisille Kansalaisten täytyy saada tunne, että on enemmän avoimuutta ja korruption torjuntaa. Täytyy ottaa huomioon myös ne siteet, joita on keskushallituksen ja alueviranomaisten välillä. Se täytyy sitä, että talouspolitiikan ohjausjakson säännöistä täytyy kiinni ja ottaa samalla huomioon 2020 tavoitteet. 174 artikla Lissabonin sopimuksessa on tärkeä. Se koskee taloudellista, sosiaalista eh, eh, kohesiota. Se on suorassa yhteydessä EUn tavoitteen asetantaan. Jäsenvaltioiden ja alueiden välillä tarvitaan siis solidaarisuutta. Sitä on pidetty vuodesta 1997 lähtien ainoana mahdollisena lähestymistapana, jota ei täydy asettaa suhdannesyistä kyseenalaiseksi eikä minkään lyhytaikaisten poliittisten aloitteiden vuoksi. Meidän täytyy huolehtia siitä, että rakenne- ja investointirahastot tulevat käyttöön säästäväisesti ja huolellisesti. Sen lisäksi haluaisin viitata siihen, että sosioekonomiset tilanteet eri jäsenvaltioissa täytyy ottaa huomioon. Ja erityisesti paikallisia investointeja täytyy vahvistaa. Erityisesti, että ne hyödyntäisivät PK-yrityksiä, että saadaan erityisen hyvä kasvu- ja työllisyysvaikutus sitä kautta. 2016 ohjausjaksossa on tarpeen se, että myös Portugalissa ja Espanjassa käytetään vastaavia sääntöjä, ja komissiohan on tästä eh, kantansa jo ilmaissut, ja sanktiopolitiikka ei kuitenkaan näytä olevan tässä mielessä perusteltu. Portugalin tilanteen tietysti tunnen erityisen hyvin, ja se näyttää olevan erityisen epäoikeudenmukaista nyt haluta käyttää sanktioita siellä. Maata rangaistaan, mutta sehän on ryhtynyt suuriin ponnistuksiin. Maa, asukkaat, yritykset. Eläkkeitä ja palkkoja on leikattu, veroja on korotettu ja julkisia palveluja on kovasti leikattu. Olemme käyneet läpi vaikean sopeutumisen ajan. Odotamme siis enemmän ymmärtämystä muilta. mahdollinen sanktioiden käyttäminen ei olisi myöskään taloudellisesti järkevää. Hyvät kollegat, haluaisin viitata siihen, että näyttää ilmeiseltä, että minun ei tarvitse tätä edes enempää perustella. Kysehän on investointien tukemisesta, työllisyyden tukemisesta, tuotantorakenteiden vahvistamisesta. Pitäisikö meidän silloin muka käyttää sanktioita? 12 2016 vuodelle emme tarvitse sanktioita, tarvitsemme investointien tukemista, tarvitsemme sitä, että jo päätetyt hankkeet toteutetaan. Yhteisöllisten tukikonseptien toteuttamista tarvitaan. Sanktiot eivät olisi poliittisestikaan järkevää. Erityisesti kun otetaan huomioon reunaehdot, joissa elämme, kun on epävakautta Euroopassa Brexitin jälkeen, nyt on uudet olosuhteet. Syntyy uusia puolueita. Ja täytyy ottaa huomioon myös enemmistöolosuhteet nyt ja että Euroopan vastaisia, EU-vastaisia puolueita vahvistuu. Ja että on uhka uusista kansanäänestyksistä. Meidän pitäisi ottaa huomioon myös se, että Portugalin budjettipolitiikka myös aiemmilta vuosilta täytyy ottaa huomioon. No, joka tapauksessa panostaisin siihen, että julkisissa hankinnoissa saadaan enemmän avoimuutta aikaan, jotta voidaan saada aikaan parempi investointikehys. Ja pidän hyvänä, että jotkut jäsenvaltiot ovat pystyneet maakohtaiset suositukset muuttamaan investoinneiksi ja pitämään kiinni myös etukäteisvalvonnasta. On tärkeää, että rakenne rahastot ja investointirahastot ovat myötävaikuttaneet rakenneuudistuksiin ja tukeneet eri jäsenvaltioiden talouspoliittisia ponnistuksia. Näin on pyritty tukemaan kestävää taloudellista kehitystä. Erityisesti täytyy ottaa huomioon ne alueet, joilla on erityisen vaikea lähtötilanne. Ne ansaitsevat sen, että ne otettaisiin paremmin huomioon. Haluaisin vielä viitata siihen, että rakenneuudistushankkeita täytyy tukea, mutta haluaisin vielä viitata siihen, että sen täytyisi olla vapaaehtoista. Ohjelmat ovat täydentäviä luonteeltaan. Komissiollahan on komis- kohesiopolitiikan aloite olemassa ja sitä täytyy tukea. Kiitos oikein paljon tästä lausunnon esittelystä ja kerroitte myös Portugalin tilanteesta ja olitte siihen kantaa. Nyt ehdottaisin, että keskittyisimme tähän lausuntoon. Annan puheenvuoron varjoesittelijöille ensinnä edustaja Nilssonille. Tack så mycket, ordförande. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle tästä ehdotuksesta, joka mielestäni on hyvä lähtökohta, kun pyrimme sopuun siitä, että miltä lausunto tai miten näyttää. Erityisesti kohdat 2 ja 5 ovat lähellä niitä ajatuksia, joita meillä on. Eli meillähän on Euroopassa ongelmia. Kysymys on luottamuksesta. Kuten eilen sanoin täällä keskustelussa, niin on erityisen tärkeää, että saadaan aikaan luottamus täytyy siis toimia paikallisella tasolla. Alueet ja kaupungit, siellä täytyy luottamusta luoda ja siellä on kohesiopolitiikan suuri osa esitettävänä. Eli nämä kaksi ovat tärkeimmät. Sitten rakenneuudistustukiohjelmat, se on hyvä mainita. Meidän täytyy siinä mielessä oppia toisiltamme. Hyviä esimerkkejä siitä, miten jollakin alueella toimitaan. Siitä voidaan hyötyä. Siinä meillä on vielä parantamisen varaa. Muistan alussa, kun Ruotsi oli uusi jäsenmaa, katsoimme, että miten Walesissa ja Skotlannissa toimitaan, ja opimme sieltä paljon asioita. Eli tällaista tietojenvaihtoa voi olla paljon enemmän, jotta voidaan luoda hyviä järjestelmiä paikallisella tasolla. Yksi asia sitten, joka ei ole täällä mukana ja mielestäni on kovin tärkeä, se on se, että tällä suunnittelukaudella täytyy ottaa huomioon, että mikä merkitys on sosiaalisella taloudella paikalliselle kehitykselle. Sosiaalinen talous, sehän määritellään esimerkiksi taloudeksi, jota hoitavat osuuskunnat ja yhdistykset. Tällöin saadaan paikallisia yhteisöjä liikkeelle. Ja, ja kun puhun alueellisista yrittäjistä ja yhteisöistä, niin erityisesti Espanjassa ja Portugalissa sillä on tärkeä merkitys sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta, ja se täytyisi ottaa tähän lausuntoon mukaan. Sillä on myös merkitystä siinä mielessä, että 7. joulukuuta neuvosto päätelmissään puhui siitä, miten sosiaalista taloutta saadaan kehitettyä kasvun ja työpaikkojen eteen. Ja näistä päätelmistä 28 jäsenmaata ovat yksimieliset. Se on johtanut siihen, että komissiolla on asiantuntijaryhmä, joka nyt sitten aikoo ehdottaa, että työstetään toimintaohjelma sosiaaliselle taloudelle vuoden 2017 komission työohjelmassa. Ja meidän pitäisi osoittaa, että me olemme tällä tiellä myöskin mukana, jolla komissio ja neuvosto jo ovat. Eli tätä ehdottaisin, että se tulee mukaan meidän lausuntoomme. Odotan niin olla hyvää yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much. The next shadow, Mr. Luar. Kiitos. Ja seuraava varjoesittelijä, edustaja Luar. Thank you very much, Chairman. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tämä mietintö luonnos on mielestämme aivan tasapainoinen. Siinä on tärkeimmät huolenaiheet ECR-ryhmältäkin mukana. Ja puhun nyt ECRstä kokonaisuudessaan, enkä mistä erityistä valtuuskunnista, mutta haluaisin tuoda esille muutaman asian mietinnöstä tällaisena kun se tässä nyt on. Näistä yleisistä yhteisistä säännöistä, jotka liittyvät näihin eri rahastoihin, jotka hyväksyttiin aikaisemmalla vaalikaudella. Tämä ilmaisu toimet, jotka liittyvät hyvään taloushallintoon. Tämä on varmaankin ristiriitainen ajatellen niitä maita, jotka eivät ole euroalueella. Pyrittiin pääsemään keskusteluun Espanjan ja Portugalin kohdistuneista sanktioista ja tämän suhteesta yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuitenkin nyt ennen kesää viimeisessä kokouksessa ja tässä mietinnössä ei näytä hyvältä ajoitukselta ottaa esille. Nyt haluaisin katsoa näitä yksityiskohtia, kuten Ruas, ECRn kollegatkin varmaankin haluavat, että komissio käyttäisi näitä toimia vain viimesijaisena toimena, mutta ehkä vähän parempi sanamuoto voitaisiin laittaa tähän niin, että toimia sovelletaan suhteellisesti, oikeasuhtaisesti ja ja tasapainoisesti ja vaikutusta ovat mahdollisimman pienet. Sitten näistä makrotaloudellisista ehdoista tarvitaan avoimuutta ja perusteluja, mutta niistä on myös selkeästi oltava hyötyä kohesiopolitiikan tavoitteisiin pääsemiseksi näillä alueilla. Tällainen kova sanankäyttö näyttää siltä, että joskus joitakin ehtoja todella tarvitaan ja ne ovat itsessään hyödyllisiä. Sitten kohta viisi, siinä puhutaan rakennerahastojen tukiohjelmasta. Haluaisin korostaa sitä, että ECR-ryhmä pystyy tämän ohjelman perustamista tukemaan, kun se perustetaan käyttämättömien teknisen avun varoilla esirahastoista, eli olemassa olevista rahastoista. Sitten täällä viitataan siirtoihin, kohesiopolitiikasta tekniseen tukeen. Tulevaisuudessa näin ei aina pitäisi hoitaa varan, varojen löytämistä, vaan olisi käytettävä näitä käyttämättömiä ja varoja teknisen avun roolia ECR haluaisi tarkastella tarkemmin. Toivomme, että voimme tätä aluetta vielä syventää valiokunnassa aika perusteellisesti tulevina kuukausina. Meidän käsittääksemme tehokkaampi varojen käyttö, yksinkertaistaminen, byrokraattisen taakan vähentäminen olisivat niitä seikkoja, joista pitäisi tulla uusi sääntö, kun pyritään uusiin EUn toimiin EUn varoilla. Olemme kaiken kaikkiaan aika ilo- tyytyväisiä tähän luonnokseen, mutta joitakin pienempiä tarkistuksia ECR aikoo tehdä näillä linjoilla, jotka tässä nyt mainitsin. Thank you very- Kiitos oikein paljon. Allen varjoesittelijä olen minä itse, eli minä kerron tässä Alden kannan ja puhun nyt Bulgaria. Haluaisin kiittää edustaja Ruosia tästä lausuntoluonnoksesta. Täällä on maakohtaisia suosituksia, jotka osoittavat, että jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja. Tästä syystä meidän pitäisi asettaa etusijalle sellaiset rakenneuudistukset, joilla halutaan taloudellista eh, uudistumista edistää. Haluaisin, että nopeutetaan ohjelmien toteuttamista, operationaalisten ohjelmien toteuttamista rakennerahaston osalta erityisesti jos nyt puhutaan niistä, joita komissio hallinnoi. Jos puhutaan budjetista ja siitä, että meillä on alhainen kasvutaso EU:ssa, ja jos halutaan nämä asiat ottaa huomioon, niin erityisen tärkeää on synergia eurooppalaisten rahastojen, rakennerahastojen ja investointirahastojen ja sitten muiden rahoitusvälineiden välillä, joita EUlla on käytössä. ESIR ja sitten tietysti yksityiset rahoituslähteet. Erityisesti jos nyt puhutaan 2020-strategiasta, äh, äh, niin se täytyy toteuttaa paremmin. Niihin täytyy liittää analyysejä ja metodeja, jotka liittyvät tähän strategiaan ja rahastoihin. Tässä yhteydessä monivuotisten rahoituspuitteiden tarkastelu antaa mahdollisuuden analysoida – ja sekä sen, että saadaan lisättyä EUn rahoituksen lisäarvoa, jotta strategian tavoitteet voidaan saavuttaa. Sillä on välillinen vaikutus myös eurooppalaisen talouspolitiikan ohjausjakson toimintaan. Erityisesti täytyy nopeuttaa sitä, että jäsenvaltioiden käyttöaste varoille paranee sillä voi olla avainrooli kohesiopolitiikan ehtojen parantumisessa. Ne vaikuttavat yleiseen investointiympäristöön. Sen vuoksi ne ovat niin tärkeitä. Jäsenvaltioiden pitäisi taata, että EUn varat käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Lopuksi haluaisin lisätä, että jäsenvaltioiden ja komission puolella täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta rahoitusvälineitä voidaan täydentää tiellä kohesioon ja talouskasvuun. Tässä hengessä aion esittää tarkistuksia tämän lausunnon täydentämiseksi. Ja seuraava varjoesittelijä on edustaja Michel. Äh, kiitos. Ja kiitos erityisesti valmistelijalle lausunnosta. Ei varmaankaan yllätä, kun olen täällä usean otteeseen painottanut, että lausunnon yleissävy ei ole ihan sellainen, mikä miellyttäisi, koska me ryhmänä katsomme aika suurella huolella sitä, että kohesiopolitiikka joutuu ikään kuin vuosittaisten maakohtaisten suositusten sivujuonteeksi. Tässä yhteydessä täytyy ottaa vielä kerran kohesiopolitiikan tavoitteet. Kohesiopolitiikahan pitäisi johtaa siihen, että sosiaaliset ja taloudelliset erot pienenevät alueiden välillä. Ja alueilla ei useinkaan ole edes puheoikeutta niin kutsuttuihin rakenneuudistuksiin – jotka sitten niiden yläpuolisilla tasoilla määritellään. Alueet ovat kuitenkin kaikesta huolimatta sitten toteuttamisesta vastuussa, vaikka ohjelmista päätetään niiden yläpuolella. Tietysti on ihan järkeviäkin maakohtaisia suosituksia, minä sitä kiistä ollenkaan, mutta kun käsitellään tällä tavalla yhtenä pakettina, niin en ole sitä mieltä ollenkaan. Jos nyt halutaan esimerkiksi kannustaa siihen, että kohesiopolitiikan kautta lähdetään aikaisemmin eh, tai myöhemmin eläkkeelle, niin ei se ole hyvä. Muuten olen sitä mieltä, että valmistelija puhuu itsensä kanssa vähän ristiriitaisesti. Hän haluaa lausunnon, jossa toisaalta kohesiopolitiikka liitetään talouspolitiikan ja ohjausjaksoon tiiviimmin, mutta samaan aikaan hän sitten valittaa sanktioista Portugalia kohtaan. Juuri tästä syystä mielestäni me esimerkiksi olemme sitä vastaan, että kohesiopolitiikka – alistetaan täysin taloudelliselle hallinnolle tai taloushallinnolle. Emme ole myöskään täysin samaa mieltä siitä, että uusia ohjelmia käytettäisiin rakenneuudistuksen suorittamiseen Siis sen ei pitäisi olla poikkeus, vaan sitä ei pitäisi ollenkaan rahoittaa kohesiovaroista. Ja tässä mielessä jotain vielä tarkistuksia tähän. Thank you, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Seuraava varjoesittelijä on edustaja Roppe. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų noriu padėkoti. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää kollega Ruosia tästä hyvästä lausuntoluonnoksesta vaikuttaa siltä, että eurooppalaisen talouspolitiikan koordinaation edessä on suuria haasteita ja komissio on tämän myöntänyt. 2013 talviennusteet ovat menneet alaspäin ja tiedämme kuinka ei niin myönteisiä tilastotietoja tullut uusien työpaikkojen luomisesta. Eli taloudelliset uutiset ovat aika surullisia ja siksi tämä komission uutinen, että Espanjaan ja Portugaliin sovelletaan eh, budjettimenettelyä ja minä en ollenkaan usko, että näitä maita voidaan auttaa tällä tavoin ja haluaisin, että tämä otettaisiin mukaan tänne lopulliseen versioon. Vihreät ovat aina suhtautuneet skeptisesti liiallisen ylijäämän menettelyn käyttöön ja siksi alijäämän, anteeksi, menettelyn käyttöön ja siksi me tuemme komissiota ja haluaisimme, että lopetettaisiin kolmen maan liiallisen alijäämän menettely, mitä tulee erityisiin maakohtaisiin suosituksiin. Olemme sitä mieltä, että näitä suosituksia pitäisi olla vähemmän, vaikka ne pohjautuvat hyvään tahtoon ja asiantuntijoiden päätelmiin, mutta se, että niitä on näin paljon, tekee niistä vaikeasti täytäntöön pantavia. Täällä on muitakin puutteita, Euroopan talouspoliittisessa koordinaatiossa. Meillä on strategian 2020 tavoitteet, mutta tästä huolimatta voidaan havaita, että köyhyys lisääntyy, uusia työpaikkoja ei luoda tarpeeksi nopeasti. Ja mielestäni valmistelija ei tarpeeksi kiinnitä huomiota ulkoisiin tekijöihin, kuten Venäjän kriisiin tai maailman maitokriisiin. Kaikilla näillä tekijöillä on ollut suuri vaikutus joidenkin jäsenvaltioiden taloudelliseen tilanteeseen. Minä haluaisin kunnioittaa, minä haluaisin kiittää skeptistä lähestymistapaa tässä tekstissä siihen, voiko maahanmuutolla ratkaista työllisyysongelmia. Minun maani on sellainen, josta moni lähtee pois. Ja sanoisin, että muuttoliikkeen myönteisiä puolia on nähtävillä ehkä lyhyellä tähtäimellä, mutta pitkällä aikavälillä ne ovat kielteisiä. Moni kylä ja kaupunki on minun maassani tyhjentynyt, eikä sinne löydy asukkaita. Eli tarvitsemme sellaisia toimia, sellaista politiikkaa, joka kannustaa ihmisiä jäämään omaan maahan. Puheenjohtaja, kiitos. En näe edustaja Dematoa. Onko tällä ryhmän puolesta puhujia muita? Edustaja Bruan, hän ei ole paikalla. Ja sitten edustaja Bresso, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Jälleen kerran haluaisin esittää huomioon tästä aiheesta, jota mietinnössä käsitellään ja vähän laajentaa Niin Meillähän on tässä nyt kaksi suurta politiikan Euroopan unionissa. Ensimmäinen on tämä rakennerahastoja edellyttävä ala, jota niiden kautta hallinnoiden Se tehtävänä on pikkuhiljaa luoda tilaa, jossa valtiot lähenevät toisiaan ja näin voidaan toimia mikrotalouden tasolla niillä aloilla, jotka edellyttävät uudistuksia ja erityisesti investointeja. Tässähän puhumme erityyppisistä toimintapolitiikoista. Kuten tiedämme, tähän on liitetty myös maa, talouspolitiikka ja maaseudun kehitys, jolla muutetaan rakennemuutoksiin maatalouden puolella ja sitten näihin muihin sektoreille puututaan rakennerahastojen kautta mukaan lukien myös muutokset työmarkkinoilla ja sosiaalisella puolella. Siihen rahoitusta saadaan sosiaalirahastosta. Puhumme siis pitkäaikaisista toimintapolitiikoista. Ohjelmaan, ohjelmointikausi onkin vuotista. Ja sitten näillä ohjelmilla puututaan tehottomuuteen ja investointitarpeisiin eri toimialoilla ja pyritään kehittämään politiikkaa mikrotalouden tasolla eri alueilla. Eli pyritään puuttumaan yritysten toimintaan ja julkisen hallintaan ja näin tukemaan tätä talouden järjestelmää. Kriisin aikana on käytetty erityyppisiä välineitä toiminnan vahvistamiseksi ja sitten meillä on politiikkaa, jota vuosittain valvotaan. Meillähän on tämä eurooppalainen ohjausjakso ja vuosittain oikein hyvistä tai huonosta syystä tai oikein tai väärin toimitaan näiden ohjelmien kautta. Jotkut pitävät näitä väärinäkin ja paljon virheitä on tehty, mutta monet ehdotukset voivat olla myös oikeutettuja. Ja näiden kautta toimitaan makrotalouden tasolla ja puututaan muun muassa kilpailukykyyn, Esimerkiksi pyydetään uudistuksia työmarkkinoilla eläkejärjestelmässä ja sosiaalijärjestelmässä, mutta tämä ei sitten koskekaan enää yksittäisiä toimialoja ja niiden niin investointitarpeita, vaan se koskee tietyn maan talouden toimintaa yleisesti. Nämähän ovat hyvin erilaiset lähestymistavat. Kaikki tietenkin liittyy kaikkeen. Makrotaloudelliset toimet tietenkin edellyttävät, että tapahtuu alakohtaista kehitystä ja investointeja löytyy erityisiltä sektoreilta, mutta Euroopan unionin ohjausjaksossa pyritään koordinoimaan ensinnäkin jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa ja talousarvioita ja toisaalta sillä kautta pyritään tunnistamaan ne toimialat, tai ei alat, vaan ne tekijät, tuotantotekijät, jotka edellyttävät uudistuksia. Usein pyritään toimimaan niin, että rakennerahastoja käytetään siihen, että saavutettaisiin näitä makrotaloudellisia tuloksia, jotka liittyvät EUn ohjausjakson. Siitähän tulee pelkkää hallaa rakennerahastoilla, koska e, niiden käyttö ei ole sitten optimointia. Koska sitten sanotaan, että rakennerahastojen kautta ei olekaan pystytty muuttamaan ne makrotaloudellisia tekijöitä, mutta eihän ne tähän mitenkään kuulukaan. Ei, niin rakennerahastot ovat menestyneet hyvin, talous on Euroopassa toiminut hyvin, eli niiden avulla on pystytty lähettämään Euroopan unionin talouksia Euroopan talouden kilpailukyvyn parantamiseksi tarvitaan muita välineitä, kuten Junckerin suunnitelma esimerkiksi. Tietenkin tarvitaan yhteistyötä eri investointivälineiden välillä, välineiden välillä, kyllä tämäkään, mutta jos tässä nyt käytetään jollakin tavalla lähentymis- ja kohesiopolitiikkaa ja kilpailu ja alueiden ja eri talouden toimialojen kilpailukyvyn lisäämistä niin, että puututtaisiin ohjausjaksoon, niin eihän tämä ole oikein, ollenkaan oikea kenttä. Ja tässä on vaarana se, että saadaan aikaan vaan sekannosta. Siksi makrotaloudellinen e-, ehto ja ehdollisuus tässä on vakava virhe. Tarkoituksenahan siinä on se, että mikäli jäsenvaltiot eivät tee niin kuin on sovittu, Minun, minulla on tässä oma kantani tähän politiikkaan. He nyt sitten lähdetäänkin rankaisemaan alueita ja maita, jotka ovat eri, erittäin hyvin tehneet heille annetun työn ja tehtävän. Ohjelma on hyväksytty ja se on sen pohjalta arvioitava, eikä pidä ollenkaan tähän sotkea näitä makrotaloudellisia tekijöitä, jotka, joihin liittyy aivan toisen tyyppiset politiikat kuten puheenjohtaja tietää oikein hyvin. Tällä hetkellä käydään perusteellista keskustelua siitä, kuinka voitaisiin uudistaa EUn ohjausjaksoon liittyvää politiikkaa yleisesti ja tätä Euroopan unionin makrotaloudellista politiikkaa on puhuttu lähentymissäännöstöstä, joka olisi aivan eri asia kuin nämä yksittäiset sopimukset, jotka enemmän tai vähemmän pakotetaan valtiot hyväksymään, vaan siitä tulisi joustavampi väline ja jonka hallinnointikin olisi helpompaa. Siinähän voisi olla mukana myös sosiaalisia parametreja, mitä usein olemme pyytäneet. Haluaisinkin pyytää esittelijää ottamaan seuraavat asiat huomioon. Te, teen tässä myös itsekin tarkistuksia, mutta haluaisin muistuttaa näistä asioista, kun esittelijä täällä protestoi näistä joiden, joihinkin valtioihin kohdistetusta makrotaloudesta toimista, jotka ne on pakotettu hyväksymään, niin olisi hyvä muistaa, että ovat nämä sitten oikeita tai vääriä, niin niillä ei pitä, pitäisi puuttua rakennerahasta politiikkaan. Tämä olisi suuri virhe. Tämä on ollut aina meidän kantamme aluepolitiikan valiokuntana. Ja sitten varten olemme vastustaneet makrotaloudellista ehdollisuutta. Siinä pyritään ikään kuin yhdistämään nämä kaksi politiikkaa ja vesittämään kokonaan näiden rahastojen merkityksen josta tässä valiokunnassa olemme kiinnostuneita. Thank you. Kiitos. Onko muita kommentteja? Edustaja Van Nistelrooy. Voorzitter, eh, dank u wel. Kiitos puheenjohtaja. Saavuin hiukan myöhään, koska Inkovaliokunnassa oli äänestys, jossa me piti olla, mutta muutama ajatus liittyen tähän Tämä edellinen puheenvuoro oli todella selkeä. Ja se oli niin selvä, kun tehtiin selväksi, että ei ole olemassa mitään suhdetta näiden kahden alan välillä. Ei näin voida tulkita sitä työtä, mitä olemme tehneet. Minäkin olen sitä mieltä. Tietysti on henkilökohtaisia suhteita, makrotaloudellisia vaikutuksia. Siinä on selvästi yhteisvaikutusta, koska tehdään suosituksia jäsenvaltioihin, niihin voidaan sitten suhtautua eri tavoin. On nuoria, jotka käyvät koulutusprosessinsa loppuun ja sitten heillä ei ole mitään valinnanvaraa. Heillä ei ole työpaikkaa sillä tietyillä alueilla ei ole töitä. Tietysti tähän vaikuttaa se, minkälaisia päätöksiä tehdään koulutukseen liittyen. Tämä ehkä johtuu siitä, että koulujärjestelmä ei ole oikeanlainen niitä työpaikkaa varten, joita tarvitaan. Eli kaikenlaisia suosituksia voidaan esittää, jotta tätä muutettaisiin. Ja tämä vaikuttaa sitten meidän työmme tehokkuuteen. Eli minä tarkoitan tällä sitä, että ilman muuta nämä asiat liittyvät toisiinsa siihen, mihin me pyrimme. Ja tämä vaikuttaa myös varojen käyttöön ja on selvää, että me voi tulla siihen lopputulokseen, eli ihan riippuutta siitä, mitä te ajattelette minun mietinnöstäni, että nämä erityiset suositukset kyllä ovat lähellä meidän politiikkamme. Ei tähän voi vain kiljotinia käyttää ja sanoa, että nämä ovat ihan erilaisia ja eri asioita. se, mikä tässä nyt todella on tärkeää, on ymmärtää asioiden väliset suhteet. Meidän pitäisi miettiä sitä, miten voimme saada sellaista politiikkaa, joka motivoi ja stimuloi käyttämään rahat oikealla tavalla. Ja valiokunnat tietysti voivat olla yhteydessä toisiinsa voidaan jakaa tietoa ja varmistaa, että lähestymistapa on yhdenmukainen. Ja siksi on tärkeää, että meillä on nämä korkeamman tason tavoitteet, joihin kaikki pyrimme. Ja tämä on tärkeää, kun puhutaan yleistä talouspolitiikasta. Se on täällä hyvin kuvailtu, kun sanotaan, miten lähestymistavan pitäisi toteutua. Jos ajatellaan tätä ehdollisuutta, niin meidän on sanottava, että täytäntöönpanon on toteuduttava oikein. Jos katsotaan tätä lausuntoa, joka meillä nyt on edessämme, kukin maa saa oman suositusjoukkonsa, jotka ovat hyvin yleisiä – ja kattavia, mutta minä haluan sanoa, että tässä on nyt ihan yhdestä ja samasta veneestä kyse, ei tässä ole kahta eri venettä. Ja tämän tietysti sanoimme eilen aivan suoraan. Kyse ei ole siitä, että sanoisimme vain, että me lopetamme meidän poliittiset toimintamme siksi, että on erilaisia yleisiä prioriteetteja. Kreel. Kiitos edustaja Kreel, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy pahoitella, että tulin vähän myöhässä. Mutta erityisesti haluan kiittää esittelijää siitä, että hän mainitsi tämän uuden rakenneuudistusten tukiohjelman. Pidän sitä erityisen hyvänä. Minulle nyt tuli se vaikutelma siitä keskustelusta, jonka tässä nyt vielä kuulin, että jotkut kollegat uskovat, että kohesiopolitiikan varoja voitaisiin jäsenvaltioiden makrotaloudellisiin hankkeisiin sieltä laittaa. Sanon selvästi, että näin ei ole. Komissio neuvotteluissa uudesta tukikaudesta neuvotteli niin menestyksellä, että suurempi osuus asetetaan tekniseen apuun ja osa näistä varoista pitäisi sitten tulla tähän uuteen välineeseen käyttöön, jossa siis tarjotaan teknistä tukea. Asetetaan asiantuntijoita käyttöön vapaaehtoisella pohjalla kaikki tietysti sopimuksessa jäsenvaltioiden kanssa. Asetetaan siis asiantuntijoita käyttöön, jotka voivat, voisivat auttaa siinä, että miten tiettyjä uudistusehdotuksia toteutetaan maakohtaisten suositusten mukaisesti. Kiitos tästä korjauksesta, recommendation siis. Tämä on tärkeä näkökohta mielestäni ja siinä mielessä olen valmistelijalle kiitollinen, että hän tekee selväksi, että tätä ei pidennetä automaattisesti, vaan se on nyt olemassa ja sitten katsotaan, eikä tämä ole ennakkotapaus. Mielestäni on tärkeää, että sekin tehdään selväksi vielä tässä lausunnossa. Thank you. Are there... Kiitos. Onko muita kommentteja kollegoilta? Ei. Meillä on vieraita komissiosta, pääsihteeristöstä, pääosasto Ekfinistä ja pääosasto Regiosta. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Vai ehkä kaikki? Ekfin? No. So. No, one of them speaks for the Commission. They speak when, for the whole one, commission. Who, who will take the floor? Kuka teistä haluaa puhua? Uh, Minä voin puhua. Olen Regiosta. Olen Ivana Kalakova. Tässä puhutaan aika paljon sanktioista ja siitä, minkälainen eh, sakkovaikutus tällä on sitten alueisiin. Ja liittyen kohesiopolitiikkaan, en tiedä ketkä teistä olivat paikalla, kun Walter Defa sanoi, että kaksi tärkeää se pitää pitää mielessä. Ensinnäkin kaikilla jäsenvaltioilla on oltava vakaa makrotaloudellinen tilanne, jotta investoinneista voidaan saada hyötyä. Ja Tähän on pyritty uudella kohesiopolitiikalla, kun on ex ante ehdollisuudesta päätetty ja varmistettu, että investointiolosuhteet vallitsevat jäsenvaltioissa. Tässä ei puhuta ainoastaan investointipolitiikasta, vaan myös eh, pitää muistaa se, että kohesiopolitiikka on kehityspolitiikkaa ja liittyen sitten sanktioihin ja kohesiopolitiikkaan en voi puhua tästä ECFINin puolesta eli makrotaloudellista puolesta – mutta nämä sanktiot, joista nyt puhutaan, ne liittyvät 2017 vuoden sitoumuksiin, ei maksumäärärahoihin. Ja 2014, 15, 16 sitoumukset, jotka on jo tehty, niin ne on mietittävä tällä hetkellä. Jotkut operatiiviset ohjelmat ovat alkaneet myöhään. Ja kuten Valta tämän oikein hienosti eilen selitti, tähän asti meillä on paljon töitä jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa valmistella kunnon olosuhteet, jotta rahastot pystyvät tehokkaammin toimimaan. Eli tietysti jonkun verran jälkeen on jääty ja syy siihen, miksi maksut ovat tämänpäiväisellä tasolla, on se, että sitoumuksia on tehty näille kolmelle vuodelle, mutta sanktiot eivät koske maksuja, vaan ainoastaan sitoumuksia, ainoastaan 2017 sitoumuksia. Tämä pitää muistaa, kun tästä asiasta puhutaan. Ja kaikkihan tiedämme, että Euroopassa tilanne on nyt sellainen, että on annettava eh, ihmisille mahdollisuus todella haluta eurooppalaista hanketta ja sen edistämistä. Kiitos edustaja Ruas. Haluatteko vastata? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Haluaisin vain selvittää yhden motiivin. Niin se, mitä sanoin omaan maani kohdistuvista seuraamuksista, itse asiassa ei ole tässä tekstissä. Sanon tämä aivan vain ikään kuin todistajana, silminnäkijänä koskien sitä, mitä on tapahtunut. Meillä oli valtava alijäämiä, ja nyt olemme, olemme päässeet aivan aivan minimitasolle. Emme ymmärrä, että näin halutaan toimia. Emme ymmärrä, että jotakuta rangaistaan silloin, kun hän on oikealla tiellä. Siksi viittasin omaan maani kohdistuvista seuraamuksista. Minun mielestäni ne ovat tavoitteiden vastaisia. On aivan selvää, että olemme oikealla tiellä. Tiellä, jonka komissio meille viittoitti viime vuonna. Siksi mainitsin tämän asian. Haluaisin kiittää kollegoita näistä kommenteista ja myös kritiikistä. Tietenkin panen nämä kaikki huomiot merkille. En nyt haluaisi mennä mihinkään konkreettiseen. Otan huomioon kaiken, mitä täällä on sanottu. Haluaisin kuitenkin viitata sosiaaliseen talouteen. Ja tähän ehdotukseen, jonka mukaan kuultaisiin paremmin alueita ja paikallisviranomaisia. Oman kokemukseni perusteella, ammattikokemukseni perusteella oman maani paikallishallinnosta, minun mielestäni tällainen ajatus kuulostaa oikein hyvältä linkit sosiaaliseen talouden, talouteen myös on hyvä asia. Se on hyvin tärkeää niillä alueilla, joissa on hyvin alhainen sosiaalinen tiheys. Ja minä tulen tällaiselta alueelta. Uskon, että tätä kautta voimme auttaa kriisin ratkaisussa Portugalissa. Oikein kiinnostavia kommentteja täällä kuulin. En kaikkia näitä asioita ottanut mukaan, koska minulla ei ollut riittävästi merkkitilaa, mutta nyt todella odotan kiinnostuksella tarkistuksianne. Haluaisin kiittää niistä jo etukäteen. Haluaisin kiittää myös komissiaa ja toivon, että varjoesittelijöiden kanssa järjestettävissä kokouksissa päästään eteenpäin tehokkaasti. Ja vielä haluaisin toivottaa kaikille oikein hyvää kesää. Thank you. Kiitoksia. Thank you. The, whole meeting today will be... No niin, koko tämän päivän kokous on nyt näiden hyvien kesätoivotusten leimaama. We can do this. We can do this. Okay. We, we, continue, we continue now. Hyvä, sitten menemme eteenpäin. Seuraava kohta esityslistallamme on Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoito vuonna 2017 kaikki pääluokat. Vastuuvaliokunta on budjettivaliokunta. Meidän esittelijänämme toimii edustaja Vovon. Presenting his draft opinion. Vuonna esittelee tänään lausuntoluonnoksensa ja ehdottaa, että tarkistusten jättämisen määräaika olisi perjantaina 22. 22.7. kello 12 ja voimme äänestää tästä valiokunnassa 8.9., koska budjettivaliokunta äänestää siitä 11. lokakuuta ennen seuraava niin meidän on siis äänestettävä tässä samassa rytmissä kuin edellisenkin lausunnon osalta. Aikataulu on aika tiukka ja siksi lausuntoluonnos e, e, niin pyytäisimme tarkistuksia mieluiten englanniksi ja pyydämme teitä lähettämään ne sähköpostitse regivaliokunnan sihteeristölle ja näin voimme hieman säästää aikaa. Eli teemme tässä työtä lähinnä englanniksi. Edustaja Vaughan, olkaa hyvä. Yeah, uh, uh, thank you, Chair. Um, I certainly welcome the... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein iloinen siitä, että komissio on nyt saanut aikaan tämän talousarvioluonnoksen vähän, vähän myöhässä. Se tulee tänä vuonna, en tiedä mistä tämä johtuu, mutta olen oikein iloinen siitä, että sain tämän lopulta käsiini. Hyvät kollegat, tässä valiokunnassa tiedätte varmastikin hyvin, että kolmas osa budjetista on kohdistettu kohesioon. Niin tiedämme, kuinka tärkeä investointiväline kohesio politiikka on kautta Euroopan unionin joissakin jäsenvaltioissa. Se on todella tärkein investointiväline näissä, näille valtioille ja näille alueille. Joten todella budjetti on erittäin tärkeä aihe meille joka vuosi Vuoden 2017 talousarviosta olen käyttänyt sanaa olen huolissani ma- maksumäärärahojen romahduksesta otsakkeessa 1b. Siinä on todella 23,5 prosentin lasku, 37,3 miljardia menetetty verrattuna viime vuoteen. Tässä 1b-otsakkeessa todella, todella komissio ehdottaa valtavaa leikkausta ensi vuotta ajatellen Suurin huoli tässä liittyy siihen, että sen jälkeen kun toiminnalliset ohjelmat ovat hitaasti käynnistyneet tänä vuonna, niin ensi vuonna täytäntöpanon rytmi varmasti kiihtyy, kunhan kun yhä useammat hankkeet hyväksytään. Ja sitten tietenkin pitäisi vastata näihin sitoumuksiin. Tästä saattaa tulla maksuviivästyksiä edunsaajille. Tämä on suurin huolemme. Kollegat, jotka olivat täällä eilen, meillähän oli täällä pääjohtajan Defa ja hän sanoi, että tämä viivästys on mikään ongelma, koska leikkaus perustuu jäsenvaltiolta saaduille tiedoille täytäntöönpanon rytmistä ja tästä syystä komissio on ehdottanut tätä 23,5 prosentin leikkausta. Meidän on tietenkin luotettava hänen sanansa, mutta varmaan olisi hyödyllistä tässä valiokunnassa huolellinen, tehdä huolellinen analyysi jäsenvaltioiden tarpeista, niin että itse voisimme nähdä, miksi on päädytty tällaiseen 23,5 prosentin leikkaukseen. Sitten haluaisin myös sanoa sen, että valiokuntana meidän pitäisi korostaa sitä, että neuvosto ei enää leikkaa lisää tuota lukua budjettiluonnoksessa. Eilen koordinaattorin kokouksessa käsittääkseni päätettiin, että, te, että mitään neuvostoon leikkausehdotuksia ei sitten otettaisiin tässä esiin tällainen tarkistus, jos se kollegoille sopii. Aikataulu on todella tiukka, niin kuin täällä sanottiin. Pyydän kommentteja tänään ja tekemään tarkistuksia ennen tuota määräaikaa, joka mainittiin. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, uh, now... Kiitos. Nyt Aloitamme keskustelun varjoesittelyn kesken. Rouva Piraki, olkaa hyvä. Kiitos Rouva Mikailova. Haluan onnitella kollegaa esittelijää ensin työstään. Ja hän kuvaa tilanteen sellaisena kuin se on. Se on minulle tärkeää. Muutama kommentti. On ilmeistä, että viivästyneiden maksujen asia tulee esille yhä uudestaan. Viime vuonna olin herra Voonin asemassa budjettivaliokunnan esittelijänä sama ongelma. Näyttää, että rakenteissa on jotain vikaa siinä, miten komissio hoitaa rakennerahastoja ja miten se virtaviivaistaa maksuprosessit Tästä pitää olla huolestuneempi ja vedota komissioon, että saadaan aikaan tehokas ratkaisu. Pk-yritykset, ylitykset, paikallisalueen viranomaiset tarvitsevat kipeästi EU-rahoitusta, mutta maksujen viivästys on siinä kohtalokasta toiseksi. Yksinkertaistamistarpeet. Sitä kyllä tarvitaan. Edunsaajatkin tarvitsevat. Mutta jotain asialle täytyy tehdä sen sijaan, että laaditaan mietintöjä valiokunnassa, kun niillä ei ole paljon vaikutusta ja lainsäädäntövaikutuskin on rajoittunut. Haluan äh, vielä kerran onnitella herra Vuonia. Hänellä on hyvä pragmaattinen lähestymistapa mietintöönsä. Kiitos seuraavana. Rova Tomasic, varjoesittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme tyytyväisiä tästä lausunnosta ja komission sanojen mukaan olemme tästä ehdotuksesta tyytyväisiä tulosbudjetoinnista myöskin ja pyydämme, että komissio edelleen yksinkertaistaisi e- EU-rahoitusta, erityisesti kun ajatellaan näiden eu rahoitteisten hankkeiden hallinnointia ja maksu, maksut eivät vastaa sitoumuksia otsakkaissa 1b. Tämä huolestuttaa. Haluaisin muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on saada luotettavia ennusteita rytmistä niin, että jäsenvaltiot voivat ajoissa arvioida maksuosuutensa EUn talousarvioon. Haluaisin myös vetää, kiinnittää huomioon siihen, kuinka, kuinka otsakkeessa 1b maksusitoumusten ja maksujen, maksujen ku, välinen kuilu on todella kasvanut 2 miljardista 16,3 miljardin ja vuonna 2017 täytäntöönpanoa edistää. Me tarvitaan lisää, tarvitsemme lisää budjettivaroja, jotta voidaan tähän puuttua. Olen todella huolestunut siitä, että tämä äh, tilanne tulee pahentamaan maksurästi sumaa, äh, maksamattomia laskuja kertyy yhä enemmän monivuotisten rahoitusnäkymien kohdalla. Olen seuraava varjoesittelijä Alden puolesta, eli ALDE-ryhmän puolesta, esitän lausuntomme bulgaariaksi. Ennen kaikkea haluaisin kiittää esittelijää tehokkaasta ja käytännöllisestä lähestymistavasta. Halusin kuitenkin ilmaista suuren huolen siitä, että Kohesiopolitiikan varoja on selkeästi leikattu. 23,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2016. valmistille itsekin tämän mainitsi. Meillä on kohesiopolitiikan ohjelmissa pieni toteuttamisaste ja haluaisimme, että rakennevarat äh, pääsisivät tai niitä voitaisiin toteuttaa kunnollisella rytmillä. Ja sitten nämä äh, käyttöastevaroille on myös sellainen, jossa on kor- korjaamisen varaa. Täytyy siis ottaa huomioon sekä maksumääräykset että maksusitoumukset vuoden 2017 budjetissa niin, että voidaan välttää maksurästit. Haluaisin painottaa myös maksusitoumuksia, jotka koskevat ohjelmien asianmukaista rahoittamista. Erityisesti jos puhutaan ohjelmien tavoitteiden toteuttamisesta, erityisesti siltä osin, jotka liittyvät Eurooppa 22 strategiaan. Jos ei toteuteta kunnolla, niin koko politiikka kompromettoituu. Sitoumusten taso on hyvin tärkeä tässä yhteydessä ja täytyy tukea kansalaisia ja kertoa heille Euroopan unionin politiikasta. Komission komissio arvioi jäsenvaltioiden toimintaa operationaalisten ohjelmien toiminnassa, jos jäsenvaltioiden toiminta ei ole tehokasta, niin pitäisi informoida siitä, että miten voidaan tehokkaasti hallinnoida ja käyttää rahastojen varoja. Komission pitäisi toimia aktiivisesti jäsenvaltioiden kanssa, jotta operationeellisia ohjelmia voidaan ongelmien esiin tullessa muuttaa, ottaen huomioon sen, että eurooppalaiset rakennerahastot toimisivat paremmin yhteistyössä muiden rahastojen kanssa, erityisesti sellaisten rahoitusvälineiden, joilla halutaan hoitaa maahanmuuttokriisiä. Erityisesti ESIR-rahaston yhteydessä ja sellaisen järjestelmän yhteydessä, jossa halutaan kiinnittää huomiota yhteisrahoitukseen on tärkeää, että jäsenvaltiot käyttäisivät asianmukaisesti esirin varat ja uusien välineiden varat ja rakennerahastojen varat. On tärkeää luoda kannusteita siihen, että myös yksityisistä rahoituslähteistä saadaan rahoista, mikä myötä vaikuttaa siihen, että saadaan parempi budjettivaikutus aikaan. Kiitoksia. I do not see other... Uh, Kiitoksia huomiosta. Ne muita väriesittelijöitä en täällä näe. Salissa edustaja Roppe, voitte käyttää puheenvuoron vanan sijaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puh- puhun Monika Vaanan puolesta. Hän pahoittelee, että hän ei päässyt tämän, tämän päivän kokoukseen. Hän halusi kiittää esittelijää, taikka valmistelijaa, hyvästä työstä ja hänellä on useita ehdotuksia. Luonnoksessa puhutaan tarpeesta yksinkertaistaa EUn rahoitussääntöjä entisestään. Tämä liittyy Eurooppa 2020 strategiaan ja yksinkertaistamisen kautta voisimme strategiaa helpommin toteuttaa. Tässä asiakirjassa korostetaan, kuinka tärkeää kohesiopolitiikka on. Ja tässä nimetään myös aivan oikein ongelmat, jotka liittyvät maksuviivästyksiin. Me tuemme luonnoksen tekstiä. Yhdenvertaiset kansalliset maksuosuudet, joita sopeutetaan niin, että käytetään viimeisimpiä tilastotietoja, olisivat hyviä sellaisille maille, jotka ovat kärsineet kriisistä, kuten esimerkiksi Kreikalle, Espanjalle, Portugalille ja Kyprokselle. Tämä askel voitaisiin nähdä merkkinä solidaarisuudesta muiden maiden taholta, kuten Tsekki, Ruotsi, Liettua, Kroatia, Meidän olisi vaadittava lisää tuen käyttämistä sellaisilla alueilla, jossa luodaan lisäarvoa, kuten nuorisotyöllisyyden alalla, pakolaisia, maahanmuuttokriisin alalla ja kestävän kehityksen alalla. Haluaisimme aktiivisempia toimia kohesiopolitiikkaan ilmastopolitiikan puolella. Nyt on ehdotettu 20 prosenttia, mutta tämä on aika vaatimaton summa ainakin meidän sitoumuksien me kannalta 21 kokouksessa. Haluaisimme kiinnittää huomionne tarpeeseen ottaa mukaan myös sukupuolinäkökulmat kaikkiin toimintapolitiikkoihin. Haluaisin kiittää teistä hyvästä tekstistä ja todella Äh, äh, äh, valmistelun ja me on valmistakin työtä tulevaisuudessa hyvien tulosten puolesta. Kiitos. Kiitos. Van Okay. Thank you very much and thank you very much. Kiitos oikein paljon ja kiitos tästä kattavasta tekstistä. Ehkä voidaan nähdä, että tässä on jonkunlainen suhde olemassa sen välillä, mitä on ehdotettu monivuotisen rahoituskehyksen lausunnon osalta, jossa sanotaan, että rahaa ei pitäisi palauttaa jäsenvaltioille sellaisina vuosina, jolloin kaikkia rahaa ei ihan tarkalleen käytetä. ja puoliaikavälin tarkistuksessa siihen liittyen on hyväksytty teksti. Ja ehkä se voitaisiin ottaa tähän, koska tämä on monivuotinen toiminta ja se johtaa sitten siihen, että maksut jäävät jälkeen, mutta ehkä se auttaa, jos ei ainakaan miljardia makseta takaisin nettomaksajilla. Ja myöhemmin tulee sitten ongelmia maksujen suhteen. Eli ehkä on ihan järkevää ottaa tämä teksti ainakin Regiltä, sillä tämähän koskee sitoumusten purkamista, jota tulee jatkossa, ja tämä koskee myös näitä jälkeitä maksuja, ja sellaistakin tapahtuu tulevina vuosina. Eli siksi minä ehdottaisin, että miettisimme tätä tarkistusta, jos valmistelija sen voisi ottaa mukaan, niin meidän ei tarvitse sitä esittää. Mitä mieltä olette? Kannattaisiko se ehkä tässä valinnossa hyväksyä? Other comments? Kiitos. Onko muita kommentteja? Ai, on. Anteeksi. Edustaja Vuoda, unohdin, te ette seuraa puhuja, mutta unohdin teidät. Näistä nimi. În primul rând, felicit și eu pe raportor pentru... Niin, puheenjohtaja, minä olen myös esittelijä ja varjoesittelijä haluaisin kiinnittää huomioon siihen vaaraan, joka edessämme on. Nimittäin kun kohesio varoja pienennetään 23,5 prosenttia. Tässä on kyllä komission taholla tullut looginen virhe. Eilen puhuttiin kohesiopolitiikan eduista kaikissa jäsenvaltioissa. Ja niiden valtioiden, ja jäsenvaltioiden osalta, jotka hyötyvät. Siellä on yrityksiä, jotka hyötyvät, kaikki ovat tyytyväisiä. Sen vuoksi ei voida ollenkaan ymmärtää, että varoja vähennetään 23,5 prosenttia. Tähän haluaisin kiinnittää huomiota. Tässä on eräänlainen trendi, että komissio haluaa leikata kohesiovaroja ja myöskin yhteisen maatalouspolitiikan varoja ei voida puhua siitä, että on enemmän Eurooppaa, niin kuin onko aina näitä summia leikataan. Koska näin Eurooppa tekee itsensä tunnetuksi ja läsnäolonsa koettavaksi. Kun kerran kuitenkin jäsenvaltiossa, jotka kohesivaroja tarvittavat puhutaan koko ajan hyvistä vaikutuksista. No. Kiitos. Onko muita kommentteja? Ei näytä olevan. Annan nyt komission edustajalle puheenvuoron DG Regiosta, näinkö? Edustaja Jure, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Philippe. Kiitos puheenjohtaja. Olen Philippe Jure ja olen DG Region rahoitushallinnan yksikön puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä näistä kommenteista. Olen kuunnellut mm, näitä kommenttejanne ja haluaisin kertoa, miten olemme päässeet 2017 budjettiluonnoksen lukuihin. Kohesiopolitiikan osalta 2017 on siirtymävuosi siitä syystä, että meillä on selvää laskua 7.13 ohjelmien verrattuna ja samalla lisäystä, mutta se on pienempi lisäys, joka koskee uusia ohjelmia, mutta kuitenkin 33 prosenttia tulee lisäystä uudelle kaudelle. Ja mitä 7.13 ohjelmille sitten tapahtuu, viimeiset maksatukset on tarkoitus tänä vuonna tehtävä Eli tämä on jäsenvaltioiden ennakoinnin mukaista, eli tässä ei jäädä jälkeen ainoastaan nämä keskeytykset, jotka koskevat vanhoja ohjelmia. Ja sitten 7.13 aloitamme 7.13 ohjelmien eh, lopputilitys alkaa, mutta te tiedätte, että 2017 maaliskuun loppuun mennessä on tähän aikaa. 2017 ei ole tarkoitus montakaan ohjelmaa tai prosessia lopettaa, vaan 2019 tämä yleensä tapahtuu. Ja 7 osalta meillä on määrärahoja vain rajallinen määrä, mutta suhtaudumme kuitenkin siihen, että optimistisemmin kuin miten kävi edellisellä kaudella. Eli tarkoitus on saada kaikki loppuun aikaisemmin kuin ennen. Ja sitten nämä 14.20 ohjelmat. Tässä on lisäystä 2,33 prosenttia DG-region osalta. Ja jos ajatellaan edellistä kautta, on huomioitu sen maksuprofiilit ja meillä on myös tällaisia ristitarkistuksia tehty, kuten Walter de Faa kertoi eilen, ja on huomioitu jäsenvaltioiden ennustukset, jotka annettiin viime tammikuussa, ja me, meidän pyyntömme on vähän alle jäsenvaltioiden ennakoinnin. Miksi vähän? No siitä syystä, että jäsenvaltiot yleensä yliarvioivat omia ennakoitaan ennustuksiaan, mutta yleisesti ottaen me olemme aika lähellä niitä. Tämä budjetti mahdollistaa, että maksetaan lisää korvauksia uudesta ohjelmasta. Me emme ole yhtään hitaampia kuin aikaisemmalla kaudella budjetti-ennakoinnissa ja tämä budjetti vaikuttaa ihan eh, kohtuulliselta, mutta sitä ei tietysti pidä leikata, tämä on selvää. Ja sitten vielä pari spesifiä seikkaa. Ensinnäkin tässä valmistelija pyysi jäsenvaltioiden ennakkotietoja. Tämä on jo komission toimesta helmikuussa annettu toimintaväliseen maksukokoukseen, mutta annamme teille nämä tiedot ja kerromme, miten voidaan saada tämä yhteensaatettujen jäsenvaltioiden ennakkotietojen kanssa. Ja toinen asia liittyy sitten uuden ohjelman maksatusten viivästymiseen. Ja, ja haluaisin sitten vielä mainita, että tällä uudella kaudella on eri tilanne kuin aikaisemmin. Meillä on tämä globaali maksu markkinoille. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan siirtää Eh, MFFn sisällä yhdeltä vuodelta toiselle näitä maksuja. Tämä on aika tärkeä väline. Näin voidaan todellakin siirtää maksuja vuodelta toiselle ja voidaan huomioida tarpeet, kohesiopolitiikan tarpeet erityisesti ja voidaan varmistaa, että määrärahat ovat olemassa siinä vaiheessa, kun eh, maksut erääntyvät. Kiitos. Mr. Vaughan, would you... Kiitos. Ja edustaja Van, ehkä haluaisitte vielä pitää loppupuheenvuoron. Haluaisin kiittää kaikkia näistä huomioista. Täällä on käsitelty useita asioita kollegoiden puheenvuorossa. Jotkut näistä olivat uusia ja tärkeitäkin Koskin sitä, että pitäisi saada joku sopimus puoppakalliskriisiin, nuorisotyöllisyyteen, yksinkertaistamiseen. Puhuttiin myös kansalaisista maksuosuuksista ja monet mainitsivat täällä – käyttämättömät varat ja ehkä voisin hakea jonkinlaisia senä muotoja tähän Lambertsin kommenttiin. Sitten tietenkin puhuttiin tästä 23,5 prosentin laskusta otsakessa K1B ensi vuodeksi ja puhuttiin myös siitä, minkälaisia vaikutuksia on rästi sumalla. Sen pitäisi olla 2 miljardia tänä vuonna tämän suman, mutta arviot osoittavat, että tulevina vuosina suma vain kasvaa. Olisi hyvä, jos komissio lähettäisi jälleen en, ennakkoarviot jäsenvaltiosta, niin että voimme tähän perehtyä. Saimme kyllä selityksen komissiolta tähän asiaan ja koskien tätä ehdotettua 23,5 prosentin leikkausta, mutta sitä pitäisi vielä perusteellisemmin tutkia. Sitten joka mitä tulee tähän näihin tarkistuksiin, joiden kautta ei enää mitään leikkauksia otettaisi, niin kollegat ymmär, ymmärtääkseni hyväksyvät tämän, eli teen tästäkin tarkistuksen. Uh, Kiitos oikein paljon. Lopetamme tämän keskustelun, tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Näin pääsemme eteenpäin. Ja nyt esitellään edustaja Tsikun mietintöluonnos, joka koskee Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arviointia. Me päätimme laatia oma aloite mietinnön, joka koskee solidaarisuusrahastoa. Ja ensimmäiset ajatukset edustaja Tsikku meille kertoi. Tähän liittyy ne 24. toukokuuta budjetti- ja kontvaliokunta laativat omat lausuntonsa. Niistä äänestetään ennen lomia todennäköisesti näinä päivinä. Ja meidän valiokunnassa ne äänestetään todennäköisesti lokakuussa. Eli tarkistusten jättämisen määräaika Siksi ehdotan kello 12 tiistaita 19. heinäkuuta. Sopiiko edustaja Tsiku? No, Tsiku, voitte nyt esitellä tämän mietintöni. Grazie, presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten tiedätte, lokakuussa 2015 Euroopan komissio esitteli kertomuksen, joka koskee solidarisuusrahaston käyttöä Euroopan unionissa. Ja silloin puhuttiin siis vuodesta 2014. Tässä on nyt eh, mietintö, jossa esitellään erikoistilanne. Minun mielestäni tämä on mahdollisuus tarkastella solidarisuusrahaston käyttöä ja toimintaa. Tämä valiokunta on päättänyt laatia valiokunta aloitteisiin mietinnön aiheesta, kuten puheenjohtaja totesi, on itse asiassa on aivan tietenkin mahdotonta ennalta arvata kaikki katastrofit ja hätätilanteet, mutta on toki mahdollista parantaa katastrofien hallinnointia jälkikäteen. Katastrofissa on aina useita vaiheita. Ensimmäisessä vaiheessa tietenkin ollaan aivan järkyttyneitä ja todetaan vain luonnonvoimien valta ja, ja sitten tunnetaan voimattomuutta luonnonvoimien edessä. Tämän ja tähän sanan läheltä tukea ja myös kansalliset ja kansainväliset pelastusjoukot voivat äh, tässä vaiheessa tukea. Tie, tässä mietinnössä kuitenkin olemme keskittyneet kolmanteen ja neljänteen vaiheeseen välittömien äh, toimien jälkeen uhret äh, tarvitsevat vahingonkorvauksia ja sitten sen pitäisi olla kestävällä tavalla annettua. Solidarisuusrahasto osalta esittelijä haluaisi korostaa, kuinka tärkeää on hyödyntää sitä nopeasti. Tarvitaan ennaltaehkäisevää politiikkaa myös. Tämä olisi kuljettava käsi kädessä sen kanssa, että solidarisuusrahasto täydentää muita politiikan aloja, kuten kohesiopolitiikkaa. Esittelijä halusi korostaa sitä, kuinka tärkeää on yhteistyö. Sen on oltava tehokasta kansallisen tason ja alueellisten ja paikallisten tasojen välillä. Reagointinopeus on siis tärkeää. Katastrofit ovat ennalta arva, arvaamattomia ja näin ollen ne aiheuttavat vakavaa häiritä väestölle ja se edellyttää julkisen tahon nopeaa toimintaa ja ennalta arvamattomia menoeriä. Esittelijä on nyt ottanut tässä käyttöön erityistermin, tai tällaisen määräajan 10 viikkoa, 10 viikon aikana paikallisia alueisviranomaisten pitäisi saada menettelyt käyntiin. Kun solidarisuusrahastoa siis käytettiin, niin oli alun perin tällainen 10 viikon määräaika, mutta on todettu käytössä, että se on liian lyhyt aika. Vuonna 2014, kun asetusta tarkastettiin, niin, niin määräaikaa jatkettiin 12 viikkoon. Ensinnäkemällä tämä muutos ei vastaa esittelijän Tämä muutos vastaa esittelen pyyntöä, mutta monissa tapauksissa paikallisviranomaisilla ei ole kykyä valmistella näitä hakemuksia kunnolla. Ja siksi määrä aika ei ole riittävää. Jos sitä jatketaan, niin paikallisviranomaiset voisivat valmistella asiansa paremmin. Esittelijä haluaisikin todeta, että hakemusten nopea käsittely on erittäin tärkeää ja sen pitäisi alkaa siitä, kun koko hakemus on jätetty, enintään 12 viikkoa. Kaikilla päätöksenteon tasoilla on sitten toimittava tehokkaasti jäsenvaltioissa ja komission yksiköissä niin, että rahoitustuki saadaan nopeasti käyttöön. Meidän on vältettävä tilanteita, joissa uhrit tuntevat itsensä hylätyiksi. Tämä on kiireellinen vaatimus. Tämä koskee suurimpia luonnonkatastrofeja, Etelä- ja Kaakkois-Euroopassa, maissa, joissa talouskriisi on ollut ankara. Haluaisin tässä viittata omaan maani, maahani Sardiniaan. Siellä oli marraskuussa 2013 tulvia ja 16 ihmistä menehtyi. 1700 sai eri asteisia vammoja. Pelastuspalvelut aloittivat välittömästi toimintaansa ja ne pyrkivät rajoittamaan haitallisia vaikutuksia, mutta sitten lainsäätäjän on annettava tukea menettelyjen tasolla niin, että ne olisivat asianmukaisempia. Euroopan parlamentilla on tässä tärkeä rooli, niitä vältetään. Kroatian tilanne vuonna 2013, silloin tukea annettiin vasta seitsemän kuukautta hakemuksen jättämisen jälkeen. Tarvitaan kiireellisiä menettelyjä kiireellisiin tilanteisiin. Eli tapauksessa kului puolitoista vuotta ennen kuin väestö sai tuet käyttöönsä. Uskon, että toinen tärkeä asia koskee ennaltaehkäisyä ja täydentävyyttä. Liian, kun katastrofi tapahtuu, niin ennaltaehkäisy on yleensä jo liian myöhäistä. Sen olisi kuitenkin oltava olennainen osa toimintaa, kun ajatellaan tuhoutuneiden kohteiden jälleenrakennusta ja infrastruktuurirakennelmia. Nämä tarjoavat tilaisuuden saada ne normien mukaiseksi. Siksi olisikin hyödynnettävä solidarisuusrahaston ja kohesiorahaston täydentävyyttä. Sitten avoimuus on myös tärkeä asia. Sitä olisi syytä voimakkaasti korostaa, vaikka olemmekin jo hyvällä tasolla. Olisi lisättävä yhteistyötä päätöksenteon eri tasojen välillä – Minun mielestäni joitakin parannuksia on saatava aikaan rahaston hallinnassa. Lisää avoimuutta saataisiin, voidaan saada aikaan, erityisesti kun kyseessä on katastrofin aiheuttamien vaihinkojen korjaamisen myönnettävät varat. Ehdottaisin yhteistyön lisäämistä eri päätöksentekotasojen välillä. Tuensaajien ja solidarisuusrahaston rahaa, jos hakemukset vastaanottavan Euroopan komission välisiä suhteita ei ole kyseenalaistettu, olisi keskityttävä yhteistyön mekanismeihin kunkin jäsenvaltion eri paikallis- ja alueviranomaisten sekä keskusyksiköiden välillä. Esittelijä ehdottaa myös, että yleisön tiedottamista parannettaisiin menettelyn kaikissa vaiheissa – Tämän ansiosta tuen saajat ja asianosaiset pystyisivät seuraamaan paremmin kutakin hakemusta koskevaa menettelyä. Tästä voitaisiin huolehtia Euroopan komissiossa, mikäli tiedonkulku toimii hyvin toiminnan eri tasojen välillä. Uskonpa yhteenvetona, että tämä kolle kollegoiden jo aikaisemmin antama tuki ja panos on ollut kovin korkealaatuista ja konkreettista. Olen myös sitä mieltä, että kun nyt tarkistuksia voidaan tehdä, niin siinä voitaisiin vielä korostaa ja konkretisoida tiettyjä näkökohtia, erityisesti yhtä asiaa, joka on minulle hyvin tärkeä nimittäin, että saadaan ne vauhtia menettelyihin, että yhä enemmän pyritään nopeuttamaan toimintaa hyvin yksinkertaisella tavalla. Ne, jotka tänä päivänä kärsivät katastrofeista omassa elämässään ja yrityksissään ja alueillaan ja saavat näitä tukia sitten puolitoista vuotta myöhemmin, niin siinä on menetetty puolitoista vuotta tai kuinka paljon se sitten on mennytkään aikaan. Aika vähän apua tällaisesta rahastosta silloin on, koska silloin vain toiminta on joka tapauksessa tuhoutunut. Siksi haluaisin näitä konkreettisia tarkistuksia tästä aiheesta. Kiitoksia. Thank you very much and now... Kiitos oikein paljon. Ja seuraavaksi varjoesittelijät Pikolan puolesta edustaja Kreo. Danke, unser Schatten... Niin, varjoesittelijämme ei valitettavasti voi olla paikalla. Hän pyysi minua esittelemään huomionsa. Sen vuoksi vaihdan englannin kieleen. Herra Pikola kiittää esittelijää työstään mietinnössä viime vuoden heinäkuun loppuun asti kokonaismäärä oli noin 3,8 miljoonaa miljardia euroa oli annettu jaettu sosiaalirahastosta perustuen 69 hakemukseen. Useiden ehdotusten ja yritysten jälkeen sääntöjen ja säännösten muutokset hyväksyttiin lopulta vuonna 2014. Etumaksut otettiin käyttöön ja annettiin lisäaikaa edunsaajamaille käyttöön käyttää jaettuja varoja. Sääntöjen soveltumisala ja hyväksyttävyys selvitettiin ja painotettiin enemmän luonnonkatastrofien ennaltaehkäisyä. Huolimatta tästä maksu prosessit varoille ovat edelleen hitaat. Myöskin uudistuksen jälkeen kestää vähintään 8-10 viikkoa ja käytännössä pidempäänkin. 6-8 viikkoa yleensä pitäisi miettiä mahdollisuutta lisätä varoja jotta voidaan kattaa suurempi osa vahinkojen kokonaiskustannuksista. Nykyään kattavuus on noin 3-5 prosenttia. Pitäisi myös vaatia täyttää avoimuutta jaettujen varojen käytössä ja että varat käytetään ennen annettua määräaikaa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että kynnys alueelliselle luonnonkatastrofille pitäisi asettaa prosenttiin BKTstä Kuitenkin mietinnössä pitäisi keskittyä esimerkkeihin käytännöstä sekä menestyksekkäisiin että ei-menestyksekkäisiin. Arvioida prosessi alusta asti ja mikä on rahaston tulevaisuus. Ny- nykyisin se kattaa enimmäkseen tapaukset 2014. Sitten maahanmuuttokriisistä lopuksi uskon, että asia pitäisi olla eri asia kuin tämä arvio, koska siihen tarkoituksena on eri rahastoja ja tämä rahasto kattaa luonnonkatastrofien kustannukset, joten monia tarkistuksia, jotka ovat eh, huomioni mukaisia ja odotan yhteistyötä asiakokonaisuudessa. Ja minä sitten toivon myöskin itse henkilökohtaisesti hyvää lomaa niin kuin useat. Tämä oli viimeinen kokoukseni tässä valiokunnassa ennen kesätaukoa. Minä muuten ihan oikeasti matkustan Portugaliin elokuun lopussa, joten tuen kuassia siinä mielessä. Okay, thank you, thank you. Kiitos näistä toivotuksista. Edustaja Poreva ei ole paikalla, eikä häntä edusta kukaan. Ja edustaja Van Miltenburg varjoesittelijänä, olkaa hyvä. Wil de rapporteur eh, bedanken voor zijn waardevolle ontwerprapport. We zijn het eh, heel duidelijk... Haluan kiittää esittelijä tai valmistelija tästä erittäin hyvästä tekstistä. Voimme täysin yhtyä tähän solidaarisuusrahastoasiaan, että tässä mennään nyt oikeaan suuntaan. 2014 vuodesta alkaen nyt on tapahtunut muutoksia, mutta ei ole kuitenkaan ehkä oikea hetki, mitä muutoksia panna pöydälle. Muutama seikka kuitenkin, jonka haluaisin mainita, on reagointinopeus ja ennaltaehkäisy ja sitten tämä tukikynnys. Tässä pyydetään nopeampaa toimintaa. On varmistettava, että pystytään reagoimaan mahdollisimman nopeasti ja pystytään myös maksamaan mahdollisimman nopeasti. Pitää toimia mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan todellakin vaikuttaa tilanteeseen. Ei voi käydä pitkiä neuvotteluja parlamentin ja neuvoston välillä. Näiltä pitää välttyä, koska Tämä ei tällöin vaikuta oikealla tavalla alueen jälleen rakennuksien tai kansalaisten elämään. Meidän on myös selvästi otettava huomioon se, että lisää luonnonkatastrofeja varmasti tulee tulevaisuudessa. Niitä ja ne ovat vielä vakavampia. 8 miljoonaa on kohesiopolitiikassa varattu ennakoivan ja ennaltaehkäisevään toimintaan. On tärkeää investoida nämä oikein innovatiivisiin hankkeisiin, jotta voidaan vähentää tulevien kriisien vaikutusta. Ei vain vältytä henkien menetykseltä, on myös varmistettava, että saadaan aikaiseksi kestävää alueellista politiikkaa. Ja sitten kappale 14. Täällä sanomme, että kun on alueellisia katastrofeja, niin tämä on tässä olisi rajana yksi prosentti alueesta BKTstä. Mutta en voi ihan yhtyä tähän, jos ajatellaan mitä 2014 tapahtui, niin ei oikein tiedetä, mikä siinä on sitten seurauksena, jos emme tiedä toimenpiteiden vaikutuksista, niin niitä pitää jatkaa. Ja edustaja Kien myös puhui tästä, että tässä on myös yhteys pakolaiskriisiin ja talouskriisiin. Minkälaisia vaikutuksia näistä kahdesta kriisistä on? No, tätä ei oikein täältä löydy täältä asetuksesta, kun puhutaan solidaisuudesta ja luonnonkatastrofeista. Tässä on paljon erilaisia kysymyksiä, eli miten pakolaiskriisin vaikutukset mitataan alueiden reagointikapasiteetin osalta minusta on tärkeää välttää lisää byrokratiaa. Muuten tässä ei huomioida kunnolla hallinnosta kapasiteettia alueet eivät välttämättä pysty toteuttamaan tätä yhden prosentin BKT-rajaa. Puheenjohtaja, minun katsotaan, miten edellisissä uudistuksissa toimittiin, katsotaan minkälaisia tuloksia siitä saatiin. Tarvitaan ehkä muutama vuosi lisää aikaa, että nämä tiedot voidaan ottaa huomioon seuraavassa äh, mietinnössä. Tiedetään minkälaisia vaikutuksia ja lopputuloksia on ollut on myös tärkeää alueita mahdollisimman nopeasti auttaa, sillä meillä sanotaan, että parempi ehkäistä kuin sitten eh, jälkikäteen asioita korjata. Ja edustaja Salina, onkohan paikalla? Ei ole. Olkaa hyvä. No presidenta. <laughs> Kiitoksia, anteeksi vain en kuullut. Hyvää huomenta kaikille. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä alustuksesta ja tehdystä työstä. Minun mielestäni solidarisuusrahasto on äärimmäisen tärkeä, elin tärkeä väline unionin väestön enemmistöllä on hyvin luultava, että tulevina vuosina siitä tulee rahasta, joka tulee olemaan aivan avainasemassa, jotta voidaan vastata ilmastonmuutoksen seurauksiin ja puuttua myös muun tyyppisiin katastrofeihin. Ennen kuin sitä sen enempää kommentoin, haluaisin kertoa sihteeristölle muutamasta pikku virheestä näissä viitteissä. Ensinnäkin täällä puhutaan vuonna 2014 kertomuksessa siinä on väärä koodi. Sitten tässä on alueiden komitean lausunto, joka on vuodelta 2013 eikä vuodelta 2015, niin kuin täällä sanotaan. Teemme joitakin tarkistuksia. Tarkoituksena on parantaa mietintöä ja tuoda oman näkemyksemme mukaan, koska olemme sitä mieltä, että nyt on juuri oikea hetki vähän laajentaa solidarisuusrahaston tavoitteita niin, että mukaan saataisiin myös muun tyyppisiä katastrofeja, kuten esimerkiksi humanitaariset katastrofit. Ja näin voitaisiin myös äh, vähän tuoda sisältöä tälle rahastolle, jonka nimenne kuitenkin on solidaarisuusrahasto, että niin, että se voisi mukaan lukea myös humanitaarisia kriisejä. Teemme myös toisen tarkistuksen siinä mielessä, että muutettaisiin kynnysjärjestelmiä koskien näitä käsiteltäväksi otettavia ehdotukseni, niin, että kaikkein köyhimmätkin maat voisivat helpommin saada varat käyttöön. Tähän tarvitaan suhteellista järjestelmää mielestämme tällä hetkellä. Tässä on progressiivinen järjestelmä. Siinä kaikkein rikkaimmilla valtioilla ja alueilla on korkeammat kynnykset kuin köyhimmillä valtioilla ja alueilla. Progressiivisuutta sovelletaan suuremmassa osassa eh, unionin jäsenvaltioiden verojärjestelmiäkin sitten näistä budjetista 500 miljoonaa euroa vuodessa. Tämähän ei ole muuttunut sen jälkeen, kun koko rahasto perustettiin vuonna 2002. Ilmastonmuutoksen äh, äh, ilmastonmuutos tuo kuitenkin muassa yhä enemmän katastrofeja ja, ja näin ollen solidarisuusrahaston budjettia pitäisi mielestämme lisätä. Haluaisin myös tehdä tarkistuksen koskien maantieteellistä alueiden rajoitusta, kun kyseessä on jollakin alueella tapahtunut katastrofi. Ja vielä viimeiseksi, mutta ei vähäisempänä, meidän pitäisi ottaa mukaan myös tasa-arvopolitiikka ja naisten oikeudet valintakriteereihin. Kriteereihin. Mehän tiedämme, että naiset eniten kärsivät näistä luonnon katastrofeista. Tämä näkyy hyvin monissa kertomuksissa, joita kansainväliset järjestöt ovat vaatineet ja jotka tekevät työtä tällä saralla, esimerkiksi yk kertomuksissa Ja meillä on myös yhdistyneen kansakuntien strategia luonnon katastrofien edessä ja siellä todetaan, että tasa-arvon näkökulmat ja olisi otettava huomioon kaikkiin katastrofisuunnitelmiin ja niihin puuttumiseen mukaan lukien riskiä arviointiin varhaisessa vaiheessa ja myös valistus ja koulutus ja niin edelleen. Sitten tässä viitataan myös Maailmanpankkiin ja siellä todetaan, että naiset ovat helpommin menettävät henkensä luonnonkatastrofissa kuin miehet. Sukupuolen näkökulman mukaan ottaminen voisi välttää kalliit virheet ja pelastaa henkiä. Mielestäni tämä on hyvä hetki ottaa mukaan myös tällaisia toisen tapaisia näkemyksiä solidarisuusrahastoon. Kiitoksia tästä ja uskon, että tätä kautta voimme todella lisätä kohesiota jäsenvaltioiden välillä. Haluaisin omalta osaltani toivottaa teille kaikille oikein hyvää kesää ja hyvää lepoa. The next other Kiitos ja seuraava varjoesittelijä on edustaja Roppe. E, Kiitos. Haluaisin kiittää kollega Chikua hyvästä mietintöluonnoksesta. Solidaarisuusrahastolla on jalot päämäärät antaa nopeaa apua jäsenvaltioille ja alueille, jotka ovat kärsineet luonnonkatastrofeista. Mietinnössä kuvataan hyvin näitä toimia. On myös puutteita. Sen vuoksi esittäisin useita huomioita. On aika outoa, että keskustelemme mietinnöstä, joka perustuu 2014 vuoden tapahtumiin ja on kuitenkin 2016 vuoden puoliväli. Toinen huomio. Aika pieni määrä hakemuksia. Esittelijä voisi painottaa sitä. Haluaisin myös kysyä komissiolta, että mitkä ovat syyt myö- viivästyksiin. E, syitä ei selitetä mietinnössä, tai anteeksi komission raportissa. On muitakin ongelmia. 2014 vuoden raportista näkee, että useissa tapauksissa, muun muassa Sloveniassa, maksettiin nopeaa apua, joissa oli kuitenkin vuoden viive hakemuksen jättämiseen verrattuna. Miten tätä voidaan kutsua nopeaksi vastaukseksi? Toinen kysymys. Miksi komissio ei pystynyt raportissaan selittämään, että miksi kestää yli vuoden antaa nopeaa apua? Olen varma, että mietinnössämme, mietinnössämme pitäisi vedota komission, että se antaa selitykset viivästyksille ja selittää, että mitä toimia se toteuttaa, jotta vastausaikaa voidaan lyhentää. Vielä yksi ongelma. Voidaan nähdä, että Useissa jäsenvaltioissa on tukikelvottomia menoja 10 prosenttia, mikä selittää tämä monimutkaiset menetelmät, virkavaltaiset menetelmät vai mitä muita syitä voi olla. kun saamme eurooppalaista apua, niin meidän pitäisi pystyä olemaan varmoja siitä, että apua jakavat ihmiset tietävät varmasti, ovatko heidän päätöksensä oikeita vai eivät, ennen kuin apua annetaan. Mielestäni myös kestävyyden painottamista puuttuu. Pitäisi puhua ennaltaehkäisystä enemmän. Sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Tarvitsemme ennaltaehkäiseviä toimia. Niiden pitäisi olla etusijalla. Haluan onnitella herra Chikoa, joka on ottanut mukaan säännöksiä eri rahastojen käyttämisestä, kuten rakennerahastot. Rahoitusvälineiden joustavuus voi myötävaikuttaa tehokkuuden lisäämiseen varojen käytössä. Ja näin voimme paremmin vastata ihmisten tarpeisiin. Uh, Kiitos. Ja sitten ne kollegat, jotka kertoivat haluansa puhua. Edustaja Pontsik, olkaa hyvä. Děkuji za udělení slova. Já Bych nejprve osobní poznámku učinil k právě Fondu Solidarity z hlediska... Kiitos. My jsme v roce 2002 prošli obrovským... Vuonna 2002 meillä oli valtavia tulvia. Muistan, että varaa kaupunginjohtaja oli juuri aloittanut työnsä ja komission puheenjohtaja pääministerimme kanssa kävi alueellamme. Se oli suuri osoitus solidaarisuudesta ja solidaarisuusrahaston ansiosta saimme tukea, vaikka meillä ei juridisesti ollut siihen oikeutta. Arvostan tätä suuresti, koska ne tulevat, apu tuli jopa ennen kuin liitymme Euroopan unioniin. Mielestäni tämä solidaarisuusrahasto on äärimmäisen tärkeä. Sen kautta pitäisi nopeasti saada apua. Apua tarvitseville tätä korostaa myös esittelijä. Kiitän häntä siitä. Kiitän häntä, koska katastrofin sattuessa, jos rahat saadaan nopeasti, niin se on ikään kuin kaksinkertaisesti saataisiin nämä varat. Eh, Tsekin tasavallassakin näin juuri kävi haluaisin todella kiittää esittelyä, Kuten esittelin, minäkin olen sitä mieltä, että menettelyyn byrokraattinen raskaus ei vastaa rahaston henkeä. Ymmärrän kyllä, että sääntöjä tarvitaan, tiettyä tiukkaakin kontrollia tarvitaan, mutta Euroopan unionin toimielinten luottamus tässäkin tapauksessa kyllä olisi hyödyksi, jos esimerkiksi olisi vain yksi taho, jota ottaisi tähän kantaa. Tässä on kolme toimielintä, jotka puuttuvat menettelyyn ja jos toimittaisiin toisin, niin voitaisiin no- nopeuttaa toimia tarvittaessa. Vuonna 2016 ei voida enää ehdottaa uusia sääntöjä, kun uudistukset on nyt tehty, mutta meidän olisi ilmaistava, mihin suuntaan tämä parlamentti mahdollisesti haluaa edetä niin, että solidaarisuusrahasto liitto voisi edustaa Euroopan kansalaisille ja aikomusta tukea heitä silloin, kun kansalaiset joutuvat vaikeisiin tilanteisiin. Se, mitä kollega täällä sanoi, oli kovin kiinnostavaa, kun hän puhui erityisesti naisten haavoittuvasta asemasta – niin, niin, että naiset ovat hengenvaarassakin. Me en tiennyt tästä asiasta mitään, mietinnössä ei ole tästä yhtään mitään. Ehkä olisi hyvä ottaa mukaan myös sukupuolinäkökohta tähän mietintöön, kuten kollega sanoi. Kiitoksia. you have the floor. Kiitos edustaja Tomasic, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Um... Kiitos puheenjohtaja. EUn solidaisuusrahasto on tehokas ja tärkeä väline, joka perustettiin 2002. Sillä voidaan osoittaa yhteisvastuuta, kun katastrofeja tapahtuu Euroopassa sen jälkeen, kun Keski-Euroopassa oli suuria tulvia. Ja on totta, että sillä tulee olemaan tärkeä rooli, kun tulee suuria katastrofeja. Se on myös yksi symbolinen tapa olla solidaarinen katastrofien yhteydessä ja siksi pitäisi yksinkertaistaa avustuspyyntöjä niin, että avustukset voidaan maksaa heti katastrofin jälkeen, kun sitä niiden tarvitaan. Niin kuin kollega Tsiku sanoi, 2013 Kroatian Slavonian alueen tulvat tapahtuivat ja heti sen jälkeen seuraavana päivänä jo saatiin ihmisille ruokaa ja vaatteita, mutta kunnon asumuksia ei saatu pitkään aikaan, kun alettiin näitä äh, asuntoja korjata, niin kyllä ne korjattiin, mutta kuitenkaan tehtaita ja liikkeitä ei kunnostettu. Kyllä siellä nyt kodit ovat taas pystyssä, mutta ihmisiä ei ole, he ovat joutuneet lähtemään pois, koska heidän työpaikkansa menivät. Eli kun rakennetaan asuntoja, niin pitää muutkin rakennukset sitten kunnosta. Kiitos, Jörsen Mosku. Eh. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää näistä hyvistä ajatuksista, joita mietintö sisältää. Meille tämä solidaarisuusrahasto on äärimmäisen tärkeää. Minä tulen Antilleilta. Jotkut kollegat ovat siellä vierailleetkin viime aikoina, mutta on muistettava, että kymmenen vuoden aikana meillä on ollut kolme syklonia – hirvittävät myrskytuulet, maanjäristyksiä, kuivuutta. Meillä on paljon tällaisia ongelmia, joten todella meille solidarisuusrahasto on äärimmäisen tärkeä väline. Olen oikein iloinen, että esittelijä on korostanut ennaltaehkäisypuolta. Parempi ennaltaehkäistä kuin hoitaa, näinhän usein sanotaan – solidaarisuusrahasto olisi saattava käyttöön paljon nopeammassa tahdissa. Onhan se hyvä, että on tällainen rahasto, mutta kun kuukausia joudutaan odottamaan ennen kuin korvauksia alkaa tippua, niin kyllähän sitä väestölle tulee suuria ongelmia. Heillä on jo muutenkin aika vaikea tilanne. Olen tehnyt joitakin tarkistuksia, joilla vielä tätä mielestäni oikein hyvää tekstiä vielä täydennetään. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Onko muita pyyntöjä? Edustaja Van Nistelrooy. Dank u wel. Ik wil de, de, de collega danken voor zijn, eh, zijn inzet en de evaluatie over... Uh, zijn... Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää sitoumuksesta tällä alalla. Ja on tärkeää, että valmistelija on huomioinut myös tärkeät käytännön tiedot. Ensimmäinen kommentti Kansalaiset ovat, kuten sanoitte, odottaneet nopeampia, nopeampaa toimintaa, mutta pitäisi kuitenkin ehkä miettiä katastrofien laajuutta ja alueen BKTtä. Ehkä tämä voitaisiin ymmärtää eri tavalla. Voitaisiin ajatella, että kun on tietynlaisia katastrofeja, niin kuin jatkossa vielä tulee käymään Euroopan unionin osuus tai panos ei olisi alempi, siis jos ei päästä tähän mainittuun kynnykseen. Jos ajatellaan esimerkiksi Alankomaita, siellä on paljon sellaisia tilanteita, joissa on ollut valtavia raekuuroja äskettäin, jotka ovat tuhonneet maataloustuotannon tietyllä alueella kokonaan, ja tuotanto on melkeinpä siellä keskeytynyt ja mitä unioni voi tehdä? Toimittiinko ollenkaan? Tässä kynnykset ovat niin korkeat, että unionilla ei ole minkäänlaista roolia tällaisissa yhteyksissä. Voisiko meillä olla vähän eriytyneempi lähestymistapa tämän kynnyksen osalta, jos ajatellaan kohesiopolitiikan vastausmahdollisuuksia? Eli pitäisi olla erilaisia prosenttirajoja. Kyllä, kansalaiset odottavat EUn ottaa tässä asiassa jonkinlaisen roolin. Ja mitä konkreettisempaa toimintaa, niin sen parempaa. En halua tässä lausuntoa, niin sillä se on oikein hyvä, mutta ehkä voitaisiin miettiä tämmöistä tarkempaa, eh, eriytyneempää lähestymistapaa näihin prosenttirajoihin. Minä voin vielä miettiä sitä, miten tämä sanottaisiin. En tiedä, miten tämä liittyisi nyt sääntelytoimintaan ja lakeihin, mutta ehkä sitä pitäisi miettiä kuitenkin. Kiitos. Ja seuraavana komissio, kun muilla ei ole sanottava. Edustaja Vahte DG Regiosta, sanoinko oikein? Olet politiikan pääosastolta herra Vachter vastaan solidaarisuusrahastosta. Voin sanoa, että komissio pitää oikein hyvänä mietintöä. Voin vain toistaa sen, minkä varmaan sanoinkin jo viime kerralla että komissio haluaa kiittää parlamenttia erityisesti tätä valiokuntaa, myös budjettivaliokuntaa, siitä, että ne ovat jatkuvasti tukeneet sosia- solidaarisuusrahastoa. Rahasto on tietysti edelleenkin puutteellinen. se ei välttämättä täytä kaikkia odotuksia, joita ihmisillä täällä parlamentissa ja tietysti myös luonnonkatastrofin koskettamilla alueilla saattaa olla. Mutta olemme vakuuttuneita, että se siltikin on hyvin tärkeä väline ihmisten auttamiseen, myös jäsenvaltioiden auttamiseen, kun tulee vakavia katastrofeja. Tulokset ovat yleisesti ottaen vaikuttavat. Viimeisimmät luvut osoittavat, että 24 jäsenvaltiota on saanut tukea. Jäsenvaltioita ehdokasmaita ja yli 2002 vuodesta lähtien on käytetty noin 3,8 miljardia euroa. Uudelleen tarkastelu vuodesta, vuodelta 2014 on ollut suuri parannus. Siinä on puututtu useisiin ongelmiin, jotka ovat tulleet tänäänkin täällä esille ja jotka ovat myös olleet tilintarkastustuomioistuimen raportissa. Siinähän tarkasteltiin Abrutson maajäristystapausta tarkemmin vuodelta 2008. Rahastoa on uudistettu vuonna 2014 ja mielestäni olisi oikeudenmukaista arvioida rahaston toimintaa nyt uusien sääntöjen perusteella? Valitettavasti tai oikeastaan pitäisi sanoa onneksi. On ollut vain muutamia tapauksia vuoden 2014 jälkeen. Kaikki tiedämme, että luonnon katastrofeja tulee. Me tiedämme milloin ja joidenkin vuosina on muutama, joidenkin on enemmän. Muutama tapaus on ollut vuoden 2014 jälkeen. Ja on ehkä vähän varhaista arvioida lopullisesti sitä, että täyttävätkö uudet säännöt oikeasti odotukset, jotka niihin on asetettu. Mutta komissio on vakuuttunut, että on selkeää näyttöä siitä, että solidaarisuusrahastosta on oikeasti tullut selkeämpi, yksinkertaisempi ja sellainen, että sillä voidaan nopeammin ja paremmin vastata tarpeisiin. Useita etumaksuja on pystytty tekemään viime vuoden jälkeen. 2015 vuoden osaltahan sääntö tuli voimaan vasta. Se on ollut selkeä parannus niiden maiden osalta, jotka ovat pystyneet saamaan varoja käyttöön. Ja yhtä tärkeää on se, että tästä hyvin paljon kritisoidut kriteerit alueellisista katastrofeista. Nehän ovat selkeästi suurin osuus tapauksista, niin ne ovat selkeästi selkeämmät nyt. Ja ylpeänä voi todeta, että sen jälkeen kun uudet kriteerit on otettu käyttöön, niin yhtäkään alueellisen luonnonkatastrofin hakemusta ei ole joututtu hylkäämään – silloin kun säännöt olivat epäselvemmät, niin kaksi kolmasosaa hakemuksista piti hylätä. Ja siitä syntyi tietysti paljon turhautumista ja turhaa työtä niiden keskuudessa, jotka olivat toivoneet, että rahasto olisi tullut apuun. Uudet säännöt mahdollistavat myös sen, että komissio voi tarkastella varojen käyttöä tiiviimmin kuin oli aiemmin mahdollista. Ja tarkastella, että onko EUn toim- täytäntöönpanosääntöjä noudatettu. Ja tämä kaikki voidaan tehdä nyt nopeammin. On myös kritisoitu, että komissiolta kestää pitkän aikaa arvioida täytäntöönpanoa. Tietysti täytyy sanoa, että uudet hakemukset, käynnissä olevat katastrofit on prioriteetti tietysti. Hakemuksia täytyy arvioida. Se on tärkeää selkeyden ja avoimuuden takia, mutta se on toissijasta. Nyt näyttäisi olevan vähän enemmän aikaa ja pystymme myöskin jälkikäteisarviota hoitamaan paremmin kuin aiemmin. Mutta muistuttaisin, muistakaa se, minkä vuoksi 2002 rahasto perustettiin. Ja Perustelut ovat edelleen voimassa 2014 vuoden uudelleenarvioinnin jälkeen, vaikka mainitsinkin nämä ongelmat. Eli halutaan auttaa jäsenvaltioita kun pahimmat luonnonkatastrofit iskevät, eivät kaikki, mutta niissä tapauksissa, jos jäsenvaltiot ja useat ehdokasmaat todellakin kamppailevat luonnonkatastrofin seurausten kanssa valitettavasti käytössä olevien varojen myötä ei pystytä puuttumaan kaikkiin tapauksiin niin paljon kuin mahdollisesti haluaisimme. Rajansa toiminnalla on. Haluan vain muistuttaa teitä siitä, että nykyisissä monivuotisissa rahoituspuitteissa vuosittainen osuus on puolitettu, sitä ei ole kasvatettu, vaan miljardista sitä on pienennetty 500 miljoonaa vuosittain nykyisissä monivuotisissa rahoituspuitteissa. Perusteluna on myös osoittaa taloudellista solidaarisuutta jäsenvaltioille. Autetaan niitä pärjäämään taloudellisten seurausten kanssa solidaarisuusrahasto sellaisena kuin lainsäätäjä on sen perustanut, niin ei välitettävästi ole hätäapuväline. On muita välineitä, joita komissio käyttää. Eri erityisesti ekopääosaston välineet, ja joiden myötä EU voi auttaa välittömästi katastrofin sattuessa päivien tuntien aikana joskus. Ensiapu lentokoneet, lääkkeet saavuttavat väestön, mutta solidaarisuusrahasto tällaisenaan ei valitettavasti voi sitä tehdä. Viivästyksiä tietysti on, Jotkut ovat tarpeettomia, mutta muistuttaisin teitä siinäkin, että komissio ei voi ottaa omasta aloitteestaan solidaarisuusrahaston varoja käyttöön. Täytyy odottaa hakemuksia. Hakemusten määräaika on nyt asetettu 12 viikkoa. Eli kolme kuukautta kestää ennen kuin voimme mitään tehdä. Ja sitten kun hakemus saadaan, niin monissa tapauksissa se täytyy kääntää ei ole pelkästään valitettavasti englantilaisia, ranskalaisia hakemuksia Virosta, Kreikasta, mistä vaan, ja aina pieni viivästys on siihen liittyen. Veromaksaja odottaa, että arvioimme hakemukset kunnolla. Ja sitten tietysti komissiolla ei ole varaa käytössään rahastovarat tulevat normaalin EU-budjetin ulkopuolelta. Tarvitsemme teitä, neuvostoa ja parlamenttia, teidän hyväksyntänne ja päätöstänne, jotta nämä määrärahat voidaan nostaa lisäbudjettimenettelyn kautta. Ja siihenkin tietysti kuluu useita kuukausia. Sitten on myös kansallisten parlamenttien valvonta-aika kahdeksan viikkoa. Ja kaikki nämä tekijät johtavat siihen yhdessä, että aikaa kuluu. Haluaisimme tietysti pystyä reagoimaan nopeammin, mutta tässä oli tärkeimmät syyt kyllä siihen, miksi aikaa kuluu. Täydentävyysasia. Miten se täydentää muita välineitä? Komissio voi vain painottaa asian merkitystä ja ponnistelemme kovasti, että erityisesti esiohjelmissa käytössä olevat varat, rakenneohjelmien varat ennaltaehkäisyyn tulevat tehokkaammin käyttöön ja että siellä tulee täydentävyys esiin sen kanssa, mitä solidaarisuusrahastolla voidaan tehdä. Solidaarisuusrahasto yksin, nämä niukat 500 miljoonaa eivät voi todellakaan ennaltaehkäisyssä tehdä mitään eikä nykyisen asetuksen puitteissa voida puuttua tapauksiin, jotka ovat erilaisia luonteeltaan kuin luonnonkatastrofit, eli humanitaariset katastrofit, pakolaiskriisi, talouskriisi. Tästähän on jo keskusteltu viime uudistuksen yhteydessä. Ne eivät valitettavasti ole soveltamisalassa sellaisena kuin asetus nyt on. Tietysti komission täytyy sitä noudattaa. Voin vain toistaa sen, minkä totesin alkuun. Kiitos kovasti mietinnöstä. Pidämme sitä tervetulleena. Komissio ponnistelee, että saadaan myöskin nopeutettua käsittelyaikoja hallinnollisilla parannuksilla – ja pyritään lisäämään myös avoimuutta. Kiitos kovasti. Thank you, thank you for this detail. Kiitos oikein paljon näistä yksityiskohtaisista selityksistä. Ja edustaja Tsiku, haluaisitko vielä saattaa keskustelun loppuun? Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain kiittää kaikkia kollegoita, jotka halusivat äh, tuoda oman merkittävän panoksensa tähän valiokunta-aloitteeseen mietintään. Haluaisin kiittää myös komissiota joka on nyt sitten käytettävissämme niin, että voidaan pala- parantaa näitä menettelyjä, jotka mietinnössä on mainittu. Tähän liittyy tämä eh, liiallinen viivästely ja synergia, mutta erityisesti tarvitaan lisää avoimuutta myös. 9.7. on jätettävä tarkistukset ja sitten ymmärrämme, mitä lisäpanoksia tähän vielä saadaan mukaan. Hyvää kesää kaikille. Ei ihan joulua vielä. Thank you. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja nyt, jos sallitte vielä muutaman minuutin, niin käymme loppuun esityslistamme tänään. Seuraava kohta on koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen. Eilen illalla pidettiin, iltapäivällä pidettiin koordinaattoreiden kokous, joiden päätökset lähetettiin teille sähköpostitse. Hyväksyttekö ne? Hyvä. Vaikuttaa siltä, että että pöytäkirja hyväksytään. Onko muita asioita? Muut asiat ei ole. Eikö, eikö Van Nistelrooy ole mitään muitakaan asioita? No olemme sitten valmiita lomalle. Haluaisin vain muistuttaa, että seuraava aluevaliokunnan kokous on torstaina 8. syyskuuta alkaen kello 9 aamulla. Haluaisin kiittää tulkkeja, sanoi puheenjohtaja ystävällisesti, ja toivottaisin teille kaikille oikein aurinkoista, rauhallista kesälomaa, täynnä kaikkea hyvää ja todella inspiroivaa aikaa. Näin voitte sitten olla valmiita rankkaan syksyyn. Kokous päättyy siis tältä päivältä. Hyvää kesää!